artiklan mukaan, neloskohdan mukaan kerron teille, että 17.30 oli ilmoituksia eilen täysistunnossa ja niihin ei ole tullut mitään vastahuomautuksia, joten niitä pidetään näitä oikaisuja hyväksyttyinä. Kue ryhmältä on tullut pyyntö ottaa Martina Michels koulutus- ja kulttuurivaliokunnan jäseneksi.